artiklan neljä kohdan mukaisesti saatetaan tiedoksi että eilen kello seitsemäntoista ilmoitetun oikaisun osalta ei ole pyydetty että asiasta äänestetään. näin ollen oikaisu katsotaan hyväksytyksi.